vastusta. Me hyvä, hyväksymme siis pöytäkirjat. Sitten herra Atanasius Pafilis ja Atanasius Plevris ovat ilmoittaneet minulle, että lopettavat Euroopan parlamentin tehtä, parlamentin edustajan tehtävänsä 14. lokakuuta lähtien johtuen siitä, että heidät on valittu tänä vuonna Kreikan parlamenttiin. Totean tämän ja nyt heidän paikkansa vapautuu 14 lokakuuta 2009 artiklan 7 kohdan 2 mukaan, joka suoran kansallistuksen laista Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ja artiklan 4 kohdan 4 mukaisesti työjärjestyksessämme. Kreikan vastuulliset viranomaiset ovat ilmoittaneet että Euroopan parlamenttiin valitaan seuraavat henkilöt. Spiridou Danellis, joka korvaa Georgos Konstantinun 8. lokakuuta 2009 alkaen. Haralampos Agurakis, joka korvaa Atanasius Pafiliksen 14. lokakuuta 2009 alkaen. Nikolaus Salavrakos, joka korvaa Atanasius Plevrisin alkaen 14. lokakuuta 2009. Toivotan tervetulleeksi nämä uudet kollegamme, jotka ovat täällä läsnä kanssamme. Ja muistan teitä siitä, että kohdan kolme mukaan työstyksessä niin kauan kuin heidän toimivaltuuksensa ei ole tarkistettu, eikä kukaan ole mitään vastausta esittänyt ja sillä ehdolla, että he ovat tehneet tarvittavat ilmoitukset siitä, etteivät harjoita jotakin toimintaa, joka ei sovi yhtenä parlamentaarikon tehtävän kanssa nämä uudet jäsenet ovat mukana Euroopan parlamentin työssä täysin oikeuksin. Olen saanut ECR-ryhmältä useita muutospyyntöjä, mitä tulee valtuuskuntien ja parlamentaristen valtuuskuntien kokoonpanoin. Tämä koskee siis eurooppalaisia